Yes, yes, Mr. Toki, toki, Rova Regner, olette tosi oikeassa. Herrasmiesten pitäisi aina odottaa, kun naisilta tulee kysymyksiä, olette aivan oikeassa. So, we, we take... No niin, no niin, vitsit sikseen, olette kyllä ihan oikeassa, että jäsenten pitäisi odotella, jos sininen kortti on esitetty. Tämä kirjattakoon ja toimimme sen mukaan. No niin kollegat, aloitamme äänestykset, mutta ei ihan vielä, koska tässä vielä hoidellaan järjestelmää. Muutama sekunti vielä tarvitaan ennen kuin järjestelmä on hoidettu kuntoon. Täällä on nimittäin uusi jäsen myös joukossamme. Siksi järjestelmä täytyy mukauttaa tähän uuteen jäseneen. System is ready. Nyt järjestelmä on valmis, niin aloitamme. Seuraavaksi toimintamme äänestyksen herra Kirkhouppi mietinnöstä. Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi ja Schengenin säännöstö. Äänest, yhtenä äänestyksen äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen Rouva Veresin mietintö. Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat. Yksi äänestys, äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Queda aprobado. Hyväksytty. 591 puolesta. Seuraavaksi toisessa käsittelyssä neuvoston kanta. Rova Veres, niin. Herra puhemies, me toimitamme äänestyksen herra Sirjeskin mietinnöstä. Kollegojen nimissä ja varsinkin työllisyys- ja maatalousvaliokuntien nimissä halusimme todeta, että me hyväksymme sen, että voitaisiin neuvostosaadun sopimuksen pohjalta tukiohjelma vähävaraisille kahdeksi vuodeksi. Kun nyt tiedetään, mitkä ovat poliittiset olosuhteet, jossa neuvostossa sopimus syntyi, olisimme halunneet komissiolta julkilausumaan sen näkemyksestä, tähän ohjelmaan ja sen tulevaisuuteen. So, commissioner. Komission jäsen, olkaa hyvä. The president, uh, honorable members, Puhemies, arvoisat jäsenet, Rova Beres, olen varma, että tiedätte, että monivuotiset rahoituspuitteet hyväksyttiin 29. kesäkuuta 2011. Niiden mukaan tulevaisuudessa elintarvikeapu ihmisille, jotka sitä tarvitsevat enemmän, tulisi otsakkeessa yksi, mihin se parhaimmin sopii köyhyyden torjuntatavoitteeseen EU 2020 strategian puitteissa. Ja komissio toteuttaa omaa aloiteoikeuttaan, jotta MFF-keskustelun tulos toteutetaan, koska aloiteoikeus kuuluu komissiolle. Kiitoksia tästä huomiosta. Okei. Okay. Selvä. Kovasti kiitoksia. Nyt toimitamme äänestyksen toisessa käsittelyssä neuvoston kanta unionin vähävaraisimmille henkilöille suunnattujen tarvikkeiden jakelu. Esittelijänä Sikierski. Tähän ei ole hylkäämisehdotuksia eikä tarkistuksiakaan. Näin julkistamme neuvoston kannan hyväksytyksi. Seuraavaksi suositus toiseen käsittelyyn radiotaajuuspolitiikkaa. Esittelijänä Högmark. Ensinnä tarkistus yksi. nimen äänestyksen äänestys alkaa. Ja päättyy. Ykköstarkistus hylätty. Näin julkistamme hyväksytyksi neuvoston kannan. Seuraavaksi Nicholsonin mietintö. Maito- ja maitotuotealan sopimussuhteet. Ensinnä yhtenä ryhmänä kompromissi numero yksi. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi koko esitys komissiolta äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt lainsäädäntöpäätösalaselma esitys nimen huuto äänestyksen äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty laajalla enemmistöllä. Seuraavaksi Iltsefin mietintöä. Valiokunta-aloitteisia mietintöjä koskevan työjärjestyksen 48 artiklan toisen kohdan muuttaminen. Tässä tarvitaan määräenemmistö. Selvä. Tarkistus 5. Puolesta vastaan tyhjää hylättyä. Tarkistus 6. Nimenhuuto äänestyksen. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty vähän enemmistöllä. Seuraavaksi seuraavaksi Päätösesitys. Tähän ei ole tarkistuksia. Hänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi päätöslauselma esitys. Vakaus pondeista tarkistus yksi hänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi nelososa kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Me varmistamme tämän toisen osan. Äänestys alkaa. Se cierra votación. Äänestys päättyy. Toinen osa on hylätty. Seuraavaksi tarkistus kaksi. Äänet puolesta ja vastaan. Tyhjää. Hylätty. No, me tarkistamme, tarkistamme tämän. Eli tarkistus kaksi. Äänestys alkaa. ja äänestys päättyy. Todellakin hylättyy ihan selvästi. Seuraavaksi yhdeksäs kohta kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylättyy. No selvä, tarkistetaan toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyvinkin hylätty. Seuraavaksi Seuraavaksi tarkistus kolme äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi, seuraavaksi kohta 11, alakohta 7, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi haluatte tarkistuttaa. No, tarkistetaan. 11.7. kohtaa. Äänestys alkaa. ja päättyy todellakin hyväksytty. Seuraavaksi kohta niin, tarkistus neljä, äänet puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Seuraavaksi kohta 12, erillisen äänestyksen äänet puolesta. Vastaan, tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi koko päätöslauselma esitys äänestyksen äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty laajalla enemmistöllä. Seuraavaksi Rova Kornelissen mietintö vuotuisen kasvuselvityksen 2012 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat. No niin, katsotaanpa ensin kohta kuusi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. koht, toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi kohta seitsemän kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta niin toinen osa on nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Toinen osa on hyväksytty selvällä enemmistöllä kolmasosaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kohta 18. äänestyksen äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 19 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kolmas osa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ja päättyy kolmasosa hyväksytty. Seuraavaksi kohta 29, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 49, nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy hyväksytty. Seuraavaksi koko päätösolosama esitys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi herra Kosesin mietintö osallistuminen vuotuiseen kasvuselvitykseen 2012. Tarkistus 2. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi koko päätöslauselma esitys Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Selvä. Seuraavaksi äänestysselitykset.